L'ordre du jour appelle la question orale à la commission intitulée. Seuraavaksi suullinen kysymys. asuntolainsäädäntö ja riskirahoitusvälineet EU-ssa. Espanja. Et je vais passer la parole à l'auteur, Cecilia Wikström. Eli ensin Cecilia Wikström, kysymyksen esittäjä. Thank you very much. Kiitos kovasti Tämän päätöslauselman alkuperä ja keskustelun alkuperä on se, että on esitetty monia vetomuksia vetomusvaliokunnalle viimeisen muutaman vuoden aikana. Ja valikunnan puheenjohtajana ymmärrän täysin ja pahoittelen sitä, että täytyy kuulla niin monista vaikeuksista, joita vetomuksen esittäjät ovat kohdanneet. Useimmat tilanteet koskettavat Espanjaa, mutta samanlaisia tilanteita on myös muissa jäsenvaltioissa kun vetomusvaliokunta on siltä kansalaisten ja toimielinten välillä. Ja sen puheenjohtajana pyrin siihen, että EU hyödyntäisi paremmin kansalaisten suoria kokemuksia EU-laista ja myöskin kokemuksia kansallisen tason toimeenpanosta, koska kokemukset voivat auttaa meitä lainsäätäjinä parantamaan edelleen tulevaa lainsäädäntöä tässä roolissa, kun halutaan tuoda kansalaisten huolet tämän salin kuultaviksi, niin siinä mielessä käymme tätä keskustelua tänään. Kuten sanoen, olemme vastaanottaneet lukuisia vetoomuksia, joissa kerrotaan perusoikeuksien loukkauksista ja eurooppalaisen lainsäädännön rikkomisesta. On puuttunut täsmällistä kuluttajatietoa, jotka liittyvät asuntolainapankkitoiminnan käytäntöihin. Tarkan tiedon saaminen rouva puhemies, on olennaista, jotta voidaan tehdä terveitä taloudellisia päätöksiä. Ja tietysti olennaista silloin, kun puhutaan tärkeistä henkilökohtaisista investoinneista kansalaisille ja hänen perheelleen. Vetoomukset tuovat päivänvaloon monia kohtuuttomia ehtoja Espanjan asuntolainasektorilla, joita on tullut esiin sekä kansallisen tason että EU-tason tuomioistuin käsittelyssä. Monet ovat joutuneet rahoituspetosten uhreiksi kun säästöpankit ovat myyneet heille hyvin riskialttiita sijoituksia. He eivät saaneet asianmukaista tietoa riskin laajuudesta, joka ehdotettuun sijoitukseen liittyy, ja pankit eivät tehneet asianmukaisia testejä määrittääkseen, että onko asiakkailla tieto ymmärtää riskit, joihin he olivat ryhtymässä vai ei. Tämä on johtanut kauheisiin tapauksiin, joissa on henkilökohtaista kärsimystä ja taloudellisia menetyksiä, joissa kansalaiset ovat menettäneet kotinsa ja eh, elinaikana kertyneet säästöt. Monia tragedioita on tapahtunut silmien edessä. Haluaisin kuitenkin painottaa, että tarkoituksena on jotakin laajempaa. Meidän pyrkimyksemme on eh, parantaa tietoisuutta yleisestä huoneenpankkikäytäntöjen ongelmasta, joita tapaa kaikkialla Euroopassa, eikä pelkästään Espanjassa. Sen vuoksi haluaisin painottaa, että avoimuus ja kuluttajasuoja ja sen, siitä tiedottaminen ovat olennaisia osatekijöitä, jos halutaan torjua kohtuuttomia ehtoja asuntolainasopimuksissa ja parantaa lainanottajien suojaa. Kuitenkin Valiokuntani puolesta haluaisin kysyä komission jäseneltä joitakin transiin liittyviä kysymyksiä. Toivon, että komission tutkimukset ja päätelmät myötä vaikuttavat siihen, että voidaan parantaa vetomuksen esittäjien tilannetta ja myöskin varmistaa, että voidaan välttää tällaisia käytäntöjä tulevaisuudessa. Ja sen seurauksena parantaa eurooppalaisen lainsäädännön toteuttamista. Hyvä komission jäsen siis vetoomusten perusteella seuraava kysymys kaipaa vastausta tänään. Liittyvätkö vetomukset siihen, että pankit rikkovat velvollisuuttaan antaa tietoja MIFI-direktiivin puitteissa asiakkaille, niin kuin se on toteutettu Espanjan lainsäädännössä, onko Espanja transponoinut MIFI 1 ja sen mukaisella tasalla, ja ovatko Espanjan viranomaiset toteuttaneet sovellettavat säännökset asianmukaisesti. Kysymme myös sitä, että mihin toimenpiteisiin komissio on ryhtynyt tai ryhtyy torjuakseen yhtiöiden väärinkäytöksiä, jotka ovat myyneet sijoitusinstrumentteja piensäästäjille ja pienomistajille sellaisia kuten etuoikeutetut osakkeet, joita on usein markkinoitu ilman, että on noudatettu täysin EU-lainsäädäntöä. Haluaisin myös tietää, onko komission jäsen halukas ryhtymään toimiin, jotka liittyvät liittyvät kohtuuttomiin ehtoihin Espanjan asuntolainasopimuksissa koskien erityisesti vilpillisiä kaupallisia käytäntöjä ja epäasianmukaista käyttäytymistä pankeissa, jotka näitä lainoja tarjosivat ihmisille. Odotan vastauksia näitä komission sen Zurova ja haluan kuulla myös kollegoiden mielipiteet ja ihan henkilökohtaisella tasolla sanoisin vielä, että mm, Tietysti meillä täytyy olla myötätuntoa kärsineitä ihmisiä kohtaan, mutta täytyy myös varmistaa, että tuleva lainsäädäntö on moitteetonta ja turvallisuudesta kaikkien osalta Euroopassa. Kiitos. Merci. La parole est Kiitoksia sitten Jurova. Komission nimissä, olkaa hyvä. Madam President, honorable members, let me first reply on the questions. Vastaisin ensin kysymyksiin yksi ja kaksi. Kyllä, monet espanjalaiset kuluttajat, lainanottajat erityisesti ovat olleet äskettäin hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ongelmia asuntolainamarkkinoilla on ollut ja niistä on syntynyt oikeusjuttuja. Espanjassa äh, on haastettu kohtuuttomat ehdot ja se on voimakas väline kansallisten tuomareiden käsissä ja usein espanjalaiset tuomarit ovat julistaneet erityisesti asuntolainojen ehdot kohtuuttomiksi ja sitomattomiksi kuluttajia kohtaan. Tähän liittyviä tapauksia on mennyt oikeusistuimeen, niistä on keskusteltu ja niitä on käsitelty laajalti myös tiedotusvälineissä. Tuomioistuin päätti, että sen aikainen Espanjan laki ei antanut asianmukaisia takeita kuluttajille. Tämän seurauksena Espanjan lakia on muutettu kahteen otteeseen. Näin on annettu kuluttajille mahdollisuus esittää vastahuomaus lainaehtoihin ja sitten jos tällaista vastalaista ei oteta huomioon, niin sitten tehdään valitus. Myöskin tuomioistuimet voivat tarkistaa omasta aloitteestaan tällaisia sopimuksia. Siirtymäkauden säädökset laissa 1 kautta 2013 ovat tällä hetkellä oikeuskäsittelyssä tuomioistuimessa. Rinnakkain tämän kanssa komissio on laajemmin arvioinut espanjalaista lainsäädäntöä ja tällä hetkellä se käy järjestelmistä vuoropuhelua Vesmanin viranomaisten kanssa asiasta. Minä aloitin tämän vuoropuhelun varmistaakseni, että kaikki tuomioistuimen päätökset toteutetaan täysimääräisesti Espanjassa. Painottaisin, että pidän hyvänä jo käyttöön otettuja muutoksia Espanjassa, koska ne parantavat kuluttajan suojaa. Kuitenkin täytyy vielä määritellä se, että ovatko set, säännökset Espanjassa mukaan lukien asuntolainasäännökset, ovatko ne täysin sopusoinnussa direktiivin kanssa, joka koskee kohtuuttomia sopimusehtoja. Ensimmäinen viranomaisen vastaukset, jotka viime kesäkuussa vastaanotimme komissiossa, ovat nyt analyysin kohteena ja jatkotoimia harkitaan, jos vastaukset osoittautuvat epätyydyttäviksi. Ja sitten lopulta tiettyjen rahoitusvälineiden myymisestä kuten on määrätty yhteisymmärryspöytäkirjassa rahoitusalan ehdoista 2012 heinäkuussa komission ja Espanjan välillä, niin Espanja on muuttanut lainsäädäntöään asettamalla minimimäärän sijoittamiselle monimutkaisissa rahoitusvälineissä ja itse asiassa näin kieltäen sen, että pien asiakkaat ostaisivat tällaisia tuotteita. Kysymys kolme välitysmenettelyn osalta. Rahoitusapuohjelman yhteydessä Espanjalle rohkaistaan sitä, että pankit järjestävät välitysmekanismeja Erityisesti etuoikeutettujen osakkeiden myynnin osalta pien pienasakkaat vuoden 2012 aikana. Perustuen siihen tietoon, jota Vespanin viranomaiset ovat antaneet, niin on osoittautunut, että vuoden 2012 ja 2015 alkuvuoden välillä näitä välitysmekanismeja otettiin käsittelyyn hyvin monia tuomioita koskien ja ne olivat hakijan puolesta monissa tapauksissa. Ja tämän tässä yhteydessä sitten suojatakuurahasto osti suuria määriä takaisin etuoikeutettuja osakkeita, jotka oli harhaanjohtavasti myyty, niin tämä asia on nähtävästi nyt saanut korjauksensa tällä välin. Sitten kysymyksen neljä osalta koskien uutta lainsäädäntöä rahoituspalveluiden alalla mainitsisin vain äskettäisiä tärkeitä EU-lakeja, jotka yhteislainsäädäntöt ovat hyväksyneet, nimittäin asuntoluottodirektiivi ja sitten rahoitusmarkkinadirektiivi ja asetus. Luotonantajat ovat vastuussa siitä, että ne antavat tietoja kuluttajille riskeistä, joihin he ryhtyvät, kun lähtevät ostamaan sijoitustuotteita. Heillä on velvollisuus olla kohtuullisen kärsivällisiä lainanottajia kohtaan ennen kuin aloitetaan oikeustoimet. Tämä asia on otettu huomioon asuntoluottodirektiivissä. Jäsenvaltioita vaaditaan hyväksymään toimenpiteitä, joilla rohkaistaan luotonantajia harjoittamaan kohtuullisia toimia ennen kuin perintätoimiin lähdetään. Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet takaisinperinnästä ja rest, maksurästeistä antavat yksityiskohtaisempaa tietoa, miten näitä sääntöjä pitäisi soveltaa. Sitten mihin jatkotoimiin pitäisi ryhtyä EU-tasolla eh, veranlyhennystoimenpiteissä? Velan lyhystoimenpiteen käsitellään tällä hetkellä kansallisella tasolla, mutta jotakin oikeuskäytäntöä on jo olemassa, jolloin lainanantajat voivat turvautua siihen, että eivät pysty maksamaan asuntolainoja takaisin niin, että he saavat täyden vapautuksen velasta niin, että tämä takana oleva omaisuus annetaan velanantajalle, Tämä on juuri tapaus Espanjassa tietyin ehdoin. Asuntolainodirektiivi direktiivi ei estä tällaista menettelyä, niin, että se pysyy voimassa tai että sellainen otetaan käyttöön kansallisella tasolla lopuksi sitten tässä mielessä koskien harajohtavaa tai huonoa tietoa sijoitustuotteista. Lainanottajat saavat parempaa tietoa tarjotusta lainoista tulevaisuudessa, kun asuntoluottodirektiivi parantaa laatua ja vertailtavuutta sopimusta edeltävissä tiedoissa. Asuntoluottodirektiivi ottaa käyttöön myös sääntöjä siitä, minkälaista käyttäytymistä yritykseltä odotetaan, jotta voidaan varmistaa, että velan välittäjät ja velan antaja tai edustaja toimii reilusti, avoimesti, asianmukaisesti ja ammattimaisesti ja antaa asianmukaiset tiedot ja sitten siihen kuuluu myös pätevyysvaatimukset velanantajille ja velan välittäjille. Uusi rahoitusmarkkina pätee myös sijoituspalveluihin. Se parantaa sijoitustuotteiden turvallisuutta niin, että parannetaan organisatorisia vaatimuksia ja sitten myöskin pankkiriliikkeiden käyttäytymissääntöjä niin, että voidaan välttää tällaisia ongelmia. Erityisesti siellä otetaan käyttöön tuotehallintasäännöt ja siellä parannetaan tiedonantovaatimuksia ensimmäistä kertaa investoijille. Määräaika näiden toimenpiteiden transponoinnille ei ole vielä kulunut umpeen. Eli olisi ennen aikaista tässä vaiheessa todeta, että mitä uusia toimia mahdollisesti tarvittaisiin jatkossa. Kiitoksia. No niin, ja ensimmäisen puheenvuoron saa EPPn edustaja Esteras Ferragut. Gracias, presidenta. Kiitos, puhemies. Aivan ensiksi Espanjan hallitus on todella huolestunut kaikista siitä, mitä on tapahtunut näiden monimutkaisten tuotteiden suhteen, jotka olivat etusijaisia osakkeita, varsinkin sen takia, että kriisi on eniten vaikuttanut haavoittuvaisiin ihmisiin. Jos näitä etuoikeutettuja osakkeita, niin niitä myytiin 2003-2011 vuosina ja kun meidän puolueemme tuli hallitukseen, niin tilanne oli jo tällainen, vaikka meillä oli 2008 direktiivejä, ja Baselin sopimus, joiden pohjalta sosialistihallituksen olisi jo pitänyt ryhtyä toimiin, olisi pitänyt ryhtyä toimiin ja antaa tietoa asiakkaille. Tätä ei kuitenkaan tehty, sosialistihallitus ei toiminut kunnolla ja sitten kun meidän hallituksemme aloitti vuonna 2011, tehtiin uutta lainsäädäntöä, niin kuin komission jäsen sanoi, niin että ei enää myytäisi tällaisia tuotteita piensijoittajille. Ja samanaikaisesti aloitettiin myös välimiesmenettely, niin kuin komission sen sanoi, 71 prosenttia tapauksista on saatu sovittua ja vaikuttaa siltä, että tämä asia todellakin on edistynyt. Ja jos ajatellaan häätöjä, niin myös meidän puolueemme hallitus ensimmäistä kertaa huomioi haavoittuvat väestönosat. Jos ajatellaan, kuinka paljon häätöjä tapahtui, niin nämä pakko lunastuvat tarkastukset koskivat eh, sellaisia asuntolainoja, eh, jotka oli sanottu aikaisemmin ja sen takia edistyttiin tässä ajatuksessa, että voitaisiin asunto antaa velan maksamisen pantiksi. Ja me haluamme varmistaa sen, että tällaista ei tapahdu enää tulevaisuudessa ja tästä on saanut etua moni tuhat perhettä ja haluaisin nyt, että tästä ei tulisi mitään vaalikeskustelua, koska kyllä häätyön uhret ansaitsevat erilaisen keskustelun. Kiitos. Madame González Peñas. Sitten González Peñas, teillä oli sininen kortti jo ennen Estras Ferragutia, eli se oli siis sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Niin, meidän täytyy hiukan nyt hillitä tätä keskustelua. Olkaa hyvä. Niin, te esätte nyt yhdessä todellisuudessa espanjalaiset toisessa. Ehkä tämä liittyy sitten niihin vaalitoimenpiteisiin ja rakennetoimenpiteisiin. Euroopassa nyt näkyy, että Espanjan lainsäädäntö on ristiriitainen eurooppalaisten säätöjen kanssa, mitä tulee asuntolainasääntelyyn. Ja kuten olemme todenneet, valtaosa eurooppalaisista jäsenistä totesi näin jo viime vuoden heinäkuussa. EPP on meille edelleen häpeä, ja tällä tavalla... Kest. Niin siis teillä oli kysymys. Teillä oli 30 sekuntia kysymystä varten. Teillä oli siis 30 sekuntia aikaa. Ja sitten puoli minuuttia vastauksen, olkaa hyvä. Kiitos. Ehkä Tämä ei mielestäni ole hyvä asia, mutta näin kuitenkin on. Espanjan hallitus ryhtyi toimiin heti, kun saatiin asiasta tietoa, ryhdyttiin rakenteellisiin toimiin. Jos te puhutte näin kyynisesti, niin näin vain peittelette omaa kykenemättömyyttänne. Kiitos. Ja sitten Cabezon Ruiz. Kiitoksia puhemies komission jäsenä. Kriisi on osoittanut monia asioita. Ensinnäkin se, että meidän täytyy tukea kansalaisia. Se on usein riittämätöntä, kun ajatellaan pienkäyttäjiä pankeissa. Espanjassa tästä on tullut sosiaalinen draama, ja Espanjan sosialistit haluamme saada vastauksen tähän tilanteeseen, mutta kuitenkin tilanne on nyt epäoikeudenmukainen ja tämä takka on, koskee koko Espanjan yhteiskuntaa. 107 000 miljoonaa miljardia on pääomitettu pankkeihin kriisin alusta lähtien. Ja sitten monet piensäästäjät ovat menettäneet säästönsä. 30-70 prosenttia on hävinnyt säästöistä ja vielä on yli 100 000 piensäästäjää, jotka ovat loukossa. Ja sitten on 12 kertaa muutettu lainsäädäntö Espanjassa. Ne ovat olleet osittaisia muutoksia, ja niissä halutaan vain osoittaa, että jokin muuttuu, vaikka yhtään mitään ei muutu. Ja sitten on vapaaehtoinen järjestelmä pankeille, ja pankit eivät täytä pientäkään osaa näistä vaatimuksista. Ja sosiaaliset muutokset eivät ole kunnolla toteutuneet, ja meillä on nyt miljardeja euroja, jotka on pankeissa epäreiluin, epäreilujen artikkeleiden nojalta ja vuoden 1993 direktiiviä ei ole täysimittaisesti noudatettu Euroopassa ja myöskin julkisasiamies Euroopassa tämän vuoden toukokuulta totesi hyvin selkeästi, että hallituksen tekemät muutokset selkeästi ovat riittämättömiä ja siksi pyytäisin, ettei nyt enää panna kärsimään espanjalaisia, vaan meidän pitää antaa nyt heille kunnollinen vastaus. Ja komission pitää nyt kunnolla analysoida tilannetta, jotta pystymme selviytymään tästä tilanteesta. Ja meidän täytyy muistaa, kuinka epäoikeudenmukaisia sääntöjä meillä tällä hetkellä on piensäästäjille. Kiitos. Ja. Je sais que tout le monde a beaucoup de choses à dire euh, ce soir sur ce... Teillä on tänä iltana paljon sanottavaa, mutta noudattakaa nyt kuitenkin puheaikojanne, varsinkin kun puhutte ryhmien nimissä. Seuraavaksi ECR-ryhmä ja Marias puolitoista minuuttia. Η νομοθεσία για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Niin, asuntolainat. Täytyy tehdä ero, jos puhutaan kuluttajien suojelemisesta Kreikassa, kuten myös Espanjassa. Ongelma oli se, että saatiin puutteellisia tietoja kuluttajille, erityisesti ne, jotka ottivat asuntolainoja. Tämä on tarkoittanut sitä, että ihmiset kärsivät nyt jälkivaikutuksista näissä kovin riskisijoituksellisista, riskisijoituksellisissa asuntolainoissa. Ja nyt on sitten jouduttu lähtemään omistusjärjestelyihin. Ja sitten on niin kutsuttuja roskalainoja, joita joiden hoitaminen on laiminlyöty. Ne tulevat usein asuntolainoista. Tässä oli ihan tällaista lainahaukkatoimintaa. Ja nyt nämä monet näistä asunnoista ovat joutuneet pakkohuutokauppaan ja omistus on vaihtunut. Erityisesti Kreikassa tavalliset ihmiset ovat ottaneet asuntolainoja Sveitsin frangeissa. Ja sen vuoksi täytyy nyt vaatia komissiota ja keskus, Euroopan keskuspankkia, että ryhtyvät toimiin, koska tämä ei ole pelkästään Espanjan koskeva ongelma. Ainakin Kreikka on tässä myös mukana. Ja sitten Besera Bastereccia, kaksi ja puoli minuuttia Aldesta. Kiitos puhemies ja kiitos komissiossa näistä yksityiskohtaista sanoista. On hyvä, että tästä asiasta täällä puhutaan. Tämä on tärkeää, koska harvemmin vetomusvaliokunta, joka on kuitenkin kansalaisten yhteisluukku parlamentti, tuo näin esille 2011-2012 vuosien jälkeen. Ei tällaista mahdollisuutta ole ollut. Meillä on nyt sellainen asia, joka on selvästi eurooppalainen. Tässä on satoja tuhansia ihmisiä, jotka ovat kärsineet näistä sopimus suhteista ja näitä tapauksia on valtava määrä. Olemme saaneet kymmenittäin vetomuksia, koska kuluttajat olivat kärsineet eikä heidän oikeuksiaan ollut selvästikään otettu huomioon. Kyseessä on suuri määrä kansalaisia, jotka asuvat Espanjassa. Meidän on heitä suojeltava ja vetomusvaliokunnan on tutkittava heidän valituksiaan ja päästävä konsensukseen. Espanjan kuluttajien asema on sellainen, että heitä ei tarvitse suojata. Tämän teki myös selväksi tuomioistuin päätöksessään ja siksi on tärkeää puuttua asiaan. Kyseessä on Euroopan tasoinen asia, koska kyseessä on eurooppalaisen direktiivin huono kansallisen lainsäädäntöön ottaminen. On useampikin direktiivi, jota ei ole transponoitu kunnolla. On asuntolaina, direktiivi ja toisaalta rahoituspalveludirektiivi, tämä koskee myös näitä etuoikeutettuja osakkeita, ja sitten on eh, myös asuntolainojen säädöksiä koskevat tekstit, vaikka on todellakin vielä puutteita siinä, että direktiä pantaisiin kunnolla täytäntöön Espanjassa, niin on varottava, ettei näin käy muualla Euroopassa. On ihan sama missä päin, missä maassa on ihmisten oikeuksia rikottu. Meidän on oltava varuillamme ja varmistettava, että voimme kansalaisille taata, että heidän oikeutensa todellakin suojataan pyytäisimme, että komissio, niin kuin Rova Jurva sanoi, todellakin varmistaa sen, että näin ei enää uudelleen tapahdu. Kiitos tänne Vajina GUE-ryhmästä. Yksi minuutti. Kiitoksia. Kun kriisi alkoi, Espanjassa on ollut yli 15 000 häätöä ja tämä koskee yli 700 000 henkeä. Ja nämä henkilöt maksoivat lainojaan pankille ja he joutuvat maksamaan myös koulutuksesta ja muuta. Ja sitten pankit ovat palauttaneet vain 5 prosenttia tästä summasta ja siellä nyt on tuhansia asuntoja tyhjillään. Ja myöskin on valtavasti korruptiotapauksia ja tämä on tuhannut julkisen pankin omassa maassani. Ja siksi edustamme täällä tuhansia henkilöitä ja haluamme oikeutta ja haluamme, että he voivat nauttia oikeuksistaan, esimerkiksi oikeus asuntoon ja myöskin oikeus siihen, että EU tekee lainsäädäntöä Euroopan tasolla näitä petoksia vastaan. Merci pour deux minutes. Kiitoksia ja sitten Peri Cabras, kaksi minuuttia vihreistä. Signore Presidente. Kiitos puhemies. Vetomusvaliokunta, jonka jäsen olen, vastaa kansalaisten lukuisiin valituksiin ja monta kertaa on puhuttu siitä, kuinka huonosti asuntolaina ja rahoitusvälineasiassa Espanjassa on toimittu. Tässä ei ole kuluttajien oikeuksia suojattu ja tämä on Espanjassa johtanut todelliseen yhteiskunnalliseen draamaan. Jos ajatellaan asuntolainasta kärsivien järjestön antamia tietoja, niin Espanjassa on tehty yli 170 000 häätöä ja 2000 2012-2014 välillä oli 100 000 pakkolunastusta lisää Espanjan pankin tietojen mukaan. Neuvoston direktiivi 22 vuoden takaa puhuu suoraan kohtuuttomista sijoitusehdoista. Emme voi pelastaa pankkeja, jos emme suojaa kuluttajia, jotka ovat heidän toimensa kohteena meillä Espanjassa vain yksi prosentti eh, budjetista menee sosiaaliseen asumiseen. Tämä on Amnesty Internationalin tietoa. Ja ei voi olla niin, että valtava määrä ihmisiä ostivat rahoitusvälineitä, jotka ovat hyvin monimutkaisia, joita ei sen takia pystytty ymmärtämään ja johtivat harhaan. Minä haluaisin pyytää, että toimielimet kehottaisivat jäsenvaltioita ilmoittamaan näistä monimutkaisista rahoitusvälineistä, on antamista avointa tietoa ja toisaalta henkilö, joka pystyy asuntolainaa maksamaan, voisi päästä siitä eroon palauttamalla asunnon pankille on yleistettävä tämä sijaissuorituksen käyttö. Ja tarvittaisiin myös uusi direktiivi tämän kahden direktiivin sijaan, ja se voisi sitten suojata paremmin kuluttajia. Kiitos. Pour une minute, madame de... Ja sitten Evi, FDDstä yksi minuutti. No, no. Kiitoksia. Tämä on Espanja koskeva tapaus tietysti, mutta kuitenkin on tärkeää käydä tätä keskustelua täysistunnossa, jotta voimme kiinnittää riittävästi huomioita kymmeniin vetomuksiin, joita on tullut ja joissa korostetaan vakavista ongelmista, tilanteista, joita ei voida hyväksyä, jotka liittyvät satoihin tuhansiin henkiin, jotka on häädetty asunnoistaan. Eli meidän täytyy kunnolla käsitellä näitä asioita. Tämä on ongelma, joka ei kosketa pelkästään Espanjaa. Ja nyt puhun tässä pankkien toimimasta. Ne ovat myyneet rahoitustuotteita, hyvin riskipitoisia, ja ne ovat jättäneet mainitsematta tärkeitä tietoja ja näin huijanneet kuluttajia. Tätä ei voida hyväksyä ja meidän täytyy taistella ja toimia niin, että mahdollisimman nopeasti voimme valvoa kuluttajien oikeuksia ja politiikka on tietysti tässä keskeisessä roolissa. Ja lopuksi korostaisin vielä, että todellakin toivon, että päätöslauselmassa, joka tällä viikolla äänestetään, siinä todetaan, että ihmisillä on oikeus asuntoon ja että komissio toimii sen mukaisesti. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten edustaja Mato, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Kaikki teistä tietävät, että tätä keskustelua pitäisi tällä hetkellä käydä täällä. Eikä vain siksi, että kyseessä on kansallinen asia, niin kuin monta kertaa on sanottu, ja niin kuin täällä on korostunut kaikissa kuulumissamme puheenvuoroissa. Jotkut espanjalaiset vasemmisto mepit, jotka ovat täällä paikalla, ovat sanoneet, että tätä asiaa käytetään oman edun edistämiseksi vaali mielessä. Tämä on sanottu jopa kirjallisesti, mutta vasemmisto kuitenkin käyttää nyt hyväksi ihmisten kärsimyksiä. Kansanpuolueen hallitus on huolestunut etuoikeutetusta osakkeista asiaan olisi pitänyt puuttua aikaisin, mutta edellinen hallitus jätti sen huomiota. Nyt meillä on kuitenkin lainsäädäntötoimia, joihin on ryhdytty ja välimiesmenettelyä on käytetty, niin kuin komissiokin myöntää, mutta moni teistä ei ole tästä kiinnostunut. Tietä kiinnostavaa se, kuka pitää enemmän meteliä, kuka laatii ensimmäisen lehdistö tiedottaja saa siitä itselleen etua. Teitä myöskään kiinnosta se, että Espanjan hallitus pyrkii kovasti auttamaan niitä, jotka eivät asuntolainaa pysty lyhentämään. Tämä koskee valtavan määrää perheitä Espanjassa ja tilanne alkoi jo ennen vuotta 2008 ja meidän hallituksemme on todella puuttunut asiaan ja toimet, joihin on ryhdytty, ovat jo auttaneet ihmisiä. Yli 30 000 perhettä on saanut tukea niistä toimista, joita kansanpuolue on käyttöön. Mutta ei saa unohtaa, että nämä kärsivät henkilöt ovat paljon tärkeämpiä kuin lehdistöotsikko. Kiitoksia. Mato, hyväksyttekö sinisen kortin? Torres Martínez, olkaa Puoli minuuttia. Es vergonzoso, no tengo más palabras. Siis häpeällistä, todella häpeällistä. Nyt kuunnellaan ensin näitä kauheuksia EPPstä. Ja me olemme todella suuttuneita. Ettekö katso, että te olette jo riittävästi aiheuttaneet häpeää muulle ryhmälle ja espanjalaiselle passiivisuudella ja toimimattomuudellanne, kun katsotaan näitä häätöjä? Ehkä tämä on teille vaalietu, mutta teillä on kaksi kuukautta aikaa, jotta saamme aikaan parannuksia näihin oikeuksiin. Niin kaksi kuukautta me olemme jo kyllästyneitä tällaiseen häpeämättömyyteen ja varkauksiin. No hän jo itse vastasi itselleen ja on outoa, että hän pyysi sinisen kortin kysymystä ennen kuin aloitin puheenvuoroni, eli oli ihan selvää, mistä, mitä hän halusi tehdä. Hän halusi vain tässä demagogisti puhua ja käyttää parlamenttia hyväkseen, mutta antakaa kansalaisten itse päättää muutaman kuukauden kuluttua. Ja mm, tekin mm, saitte äskettäin tämän nähdä. Kiitos. In minute. Sitten Curtin Darling, yksi minuutti. President, our work in... Kiitos, rouva puhemies. Vetomusvaliokunnan työ, siellähän olen jäsenenä, niin keskittyy tärkeään rooliin, joka EUlla on kun halutaan antaa oikeussuojakeinoja kuluttajille tässä tapauksessa Espanjassa, mutta usein muissakin maissa, joihin ovat vaikuttaneet vastuuton käyttäytyminen muissa maissa. Miljoona brittiä asuu Espanjassa, monilla on asuntolainen, jotta saadaan palautettua luottamus kuluttajille ja että voidaan ottaa tulevaisuudessa niin tässä kaikkien jäsenvaltioiden täytyy vaatia pankkeja toimimaan vastuullisesti ja antamaan selkeitä ja ymmärrettäviä tietoja. Asuntoluottodirektiivin toimeenpano varmistaa avoimemman, tehokkaamman ja kilpailukykyisemmän sisämarkkinan, josta täytyisi saada aikaan suurempi taso kuluttajaluottamassa tulevaisuudessa. Kansalaiset ovat lähettäneet selkeän toimintavaatimuksen näiden vetomusten kautta, jotka olemme saaneet. Meidän täytyy nyt vastata tuohon kutsuun ja varmistaa, että heidän oikeuksiaan suojellaan. Kiitos. Merci pour 2 minutes 30, madame. Kiitos, Bilbao Baranika, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Haluaisin kiittää vetoomusvaliokunnan puheenjohtajaa ja sen jäseniä niistä ponnistuksista, joihin on ryhdytty, jotta Euroopan toimielimet voisivat tarjota toivoa ja ratkaisuja monelle perheelle. Rajaton ahneus ja vilpillinen kauppatapa, epäoikeudenmukainen lainsäädäntö ja keinotteluun perustuva kehitysmalli ovat johtaneet tähän pakkolunastusdraamaan. Kymmenet tuhannet perheet ovat menettäneet asuntonsa ja työpaikkansa. Valtava määrä takaajia, lähinnä eläkeläisiä, jotka olivat antaneet tukea lapsilleen, ovat vaikeassa asemassa, eikä edes uudenmaisuuden laki ole ratkaisu tätä tilannetta, vaan meillä on todellinen sosiaalinen ja humanitaarinen hätätila. Ja siksi Brysselin on pakotettava Espanjan viranomaiset siihen, että tehtäisiin pakollisiksi hyvät käytänteet pankkitoiminnassa. Tarvitaan velkoille ja velallisille kunnolliset maksukyvyttömyysjärjestelytavat. On huomioitava se, että tässä on käytetty hyväksi hyväuskoisia kuluttajia ja häikäilemättömiä myyjiä on ollut liikaa. Haluaisin kuitenkin sanoa, että kaikkialla ei ole tehty samoin. 2015 vuonna 0,20 prosenttia niistä asuntolainoista, jotka otettiin 2003 ja 2014 vuosien aikana, ainoastaan niitä koski pakkolunastus 0,20 prosenttia, eli 7786 tapausta. Mutta Baskimaa, sitä koskee ainoastaan 0,02 prosenttia kaikista näistä pakkolunastuksista kustannuksista. Meillä entä vähemmän kuin muualla, mutta ei näinkään ihmisten olisi pitänyt kärsiä. Ja en nyt halua olla liian itse tyytyä, mutta voin sanoa, että meillä on sellaisia neuvottelutapoja, joita voitaisiin käyttää muuallakin näin. Tragedia ehkä ei olisi niin hirveä. Ja samalla lainsäädännöllä laitetaan kiskurit oikealle paikalle. Kiitos, tämän kuunnella yksi minuutti. Kiitos, rouva puhemies satoja tuhansia kansalaisia Espanjassa ja Kreipäksessä ja muissa maissa, esimerkiksi Bulgariassa, ovat sellaisessa asemassa, joiden pitäisi pystyä ottamaan asuntoluottoa ilman tällaista kärsimystä. Tämä oikeus on vahvistettu YKonkin peruskirjassa ihan vuodelta 1948 asti. Ja silti komission jäsen ei kallista korvaansa näille vaatimuksille. Kuluttajilla on kuitenkin oikeutensa. Erityisesti se on tullut tuomioistuimen tapaus asista koskevassa päätöksessä. Espanjassa velanottajat eivät saa suojaa riskisijoituksilta. Ja nyt alkaa miettiä, että onko eurooppalaisen pankkiviranomaisen valvonta asianmukaista. Kreikassa odotetaan, että hoitamattomien lainojen määrä räjähtää. Asuntolainanottajia on useita ja siellä on samanlaisia ongelmia kuin Espanjassa. Erityisesti nyt kun pääomavaatimuksista luovutaan Kreikassa. Ihmiset joutuvat jättämään kotinsa, odottavat parempaa tulevaisuutta Euroopassa ympäri Välimeren, tulevat Eurooppaan. Ja meidän kyllä pitäisi pystyä huolehtimaan omista ihmisistämme myös ja omista kansalaisistamme ja varmistaa, että heillä on oikeus kotiinsa, etteivät menetä sitä vain sen vuoksi, etteivät lukeneet pientä tekstiä sopimuksehdoissa. Kiitos. Ähm, Kiitoksia. Sitten Urtasun yksi minuutti. Señores del PP, usted... Niin, EPPn jäsenet ovat jo tuomitsemia näissä häätöasioissa ja yli miljoona allekirjoitusta on nyt tullut tälle asialle. He eivät halunneet hoitaa tätä asiaa. Ja nyt he sanovat sitten, että tämä on sisäinen kysymys, kun sitten sanotaan, että Espanjan lainsäädännössä on puutteita, jotka eivät vasta eurooppalaisia sääntöjä. Mutta komission jäsen, haluaisin välittää teille selkeän viestin. Te sanoitte, että on viestejä siitä, että laki ei tällä hetkellä täytä eurooppalaisia direktiivejä, vaikka siihen on tehty muutoksia 2013-2015. Emme voi odottaa enempää. Ei voida sanoa, niin kuin vaatimusvalikunnassa on sanottu, että käydään rakenteellista vuoropuhelua Espanjan kanssa, että sitten mietitään ratkaisuja, koska tällä aikaa meillä on 68 000 ihmistä, jotka 2014 ovat käsin tästä asioista 2000 tänä vuonna ja sitten aika kuluu. Nämä ovat inhimillisiä draamoja. Tehkää nyt jotain. Jos on puutteita, jos teillä on siitä todisteita, niin toimikaa sitten. Merci, Madame Gill. Une minute. Kiitos, Sten Gill. Yksi minuutti. 2008. Kiitos, rouva puhemies. 2008 subprime-kriisi Yhdysvalloissa sai aikaan kaauksen asuntolainamarkkinoille myös EU-ssa, koska oli ollut vastuutonta lainanantoa. Ja tänä vuonna Espanjan, tai sinä vuonna Espanjan kupla puhkesi ja sillä on edelleen vaikutuksia moniin lainanottajiin. Heidän lainansa ehdot ovat kestämättömät ja sitten on lainojen hoitamattomuutta ja laiminlyöntiä paljon. Minulla on suurta myötätuntoa heidän kohtalaan kohtaan. Meidän täytyy pystyä estämään häädöt ja ottamaan huomioon äh, nuor, nuoret perheet ja ikääntyvät. Ja tarvitaan sitä, että suurimmassa määrin voidaan uudelleen järjestää lainajärjestelmää komissio sääti lainoja reilusta ehdoista asuntolainamarkkinoille ja sen tarkoituksena oli varmistaa se, että kuluttajat, jotka ottavat asuntolainaa, saavat asianmukaisen suojelun riskeiltä, mutta valitettavasti tätä ei ole vielä toteuteta täysin kaikissa jäsenvaltiossa. Sen vuoksi vaadin komissiot varmistamaan, että jäsenvaltiot todellakin toteuttavat parempia lainanantokäytäntöjä ja sitten vähentävät tätä suurta ristiriitaa jäsenvaltioiden käytäntöjen ja kansalaisten odotusten välillä. Kiitos. Kiitos, että minuuttia. Gracias, president. Kiitos puhemies. Kiitos paljon komission jäsen. Haluaisin kiittää erityisesti vetomusvaliokunnan puheenjohtajaa siksi, että hän on todellakin pyrkinyt huomioimaan kaikki nämä eri kansalaisten pyynnöt. Haluan kiittää häntä tästä sisukasta työstä. Ja me kansalaiset olemme myös kuluttajia. Meidän voitava luottaa niihin palveluntarjoajiin, jotka ovat keskellä siellä elämässämme. Pankit ovat yksi tällainen taho aivan selvästi. Tässä täysistunnossa puhutaan asioista, jotka ovat aika lailla epämääräisiä sekä Espanjassa – että muualla, ja ne koskevat kymmeniä tuhansia Euroopan kansalaisia. Me puhumme tässä näistä monimutkaista rahoitustuotteista. Niillä petkutettiin valtoja määriä eurooppalaisia sijoittajia. Me annamme tukemme tälle kysymykselle ja toivottavasti komissio nopeasti vastaa siihen. Me annamme myös tukemme kaikille sellaisille pyrkimyksille, joilla päästään eroon kohtuuttomista sopimusehdoista ja kaikista muusta, joka asettaa kuluttajat vaikeaan asemaan. Meidän mielestämme on toimittava kunnollisesti, vastuuntuntoisesti, ei saa olla korruptiota. Tämä rahoitusväline, skandaali johtui siitä, että kuluttajille annettiin sellainen mielikuva, että heidän tuottonsa oli taattu, vaikka se ei kuitenkaan ollut. Ja tässä on vanhuksia, alzheimer tanssista käytyviä, ihmisiä, kärsiviä ihmisiä, jotka eivät ymmärrä näistä syistä ollenkaan. Kaikki heitä on käytetty hyväksi. Yksi henkilö, joka oli menettänyt puolisonsa terrori terroristiattentaatissa oli säästöillään ostanut näitä osakkeita eikä tiennyt mitä teki. Me tarvitsemme nyt parempaa direktiivin täytäntöönpanoa, niin kuin on sanottu, mutta toisaalta on huomioitava se ongelma, joka johtui säästöpankkien politisoitumisesta. Ja sieltähän erityisesti näitä osakkeita ihmisille annettiin. Ja on tärkeää, että löydetään henkilöt, jotka ovat tästä vastuussa. Kiitos. Guzman. Kiitos, Tenalbi Guzman, yksi minuutti. Gracias. Creo que... Kiitoksia. Me olemme väärässä, jos keskitymme pankkien väärinkäytöksiin. Santanderin DBBA, he ovat varkaita, se kaikki tiedämme. Heillä ei ole mitään häpyä ja he vain pyrkivät mahdollisimman suureen voittoon, sekin on jo selvää. Eli keskustelussa pitäisi keskittyä siihen, miksi hallitukset, joiden pitäisi tukea kansalaisia, ovat toimineet talouden orjina. Ja meidän täytyy miettiä, miksi Zapateron hallitus ja Rahoin hallitus ovat toimineet rikoskumppaneina niille, jotka ovat huijanneet ja häätäneet ihmisiä kodeistaan. Ja sitten pankin johtajilla oli törkeät palkat ja eläkkeet ja miljardeja sitten syydettiin pankkien pelastamiseen ja tällä teepaidalla haluaisin kiittää aktivisteja, jotka ovat puhuneet näistä asioista, koska jos nyt puhutaan häädöistä, jos jotkut saavat takaisin säästönsä, se johtuu siitä, että he ovat itse sen puolesta taistelleet. Niin. Sitten Maragall yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä ymmärrän, kuinka hankala asema EPPn espanjalaisilla edustajilla on täällä tänään se, että tämä asia on tuotu tänne täysistuntoon sen jälkeen, kun niin paljon töitä on niin monen kansalaisen toimesta ja järjestön toimesta tehty. Tämä on osoituksena siitä, että Eurooppaa tarvitaan. Euroopasta on hyötyä heille kaikille. Tarvitaan sellaista Eurooppaa, joka kykenee taistelmaan epäoikeudenmukaisuutta vastaan, on edistettävä ihmisten oikeuksia Tämä on demokratian edistämistä. Oli harmi, että näin pitkälle piti tulla ja yhä vieläkin ongelma jatkuu. Espanjan valtiossa ei ole kuultu kaikkea sitä, mikä on nyt tullut tänne meidän käsiteltäväksi. Tämä koskee asuntoa lainoja. Asunto on ainoa, mitä nämä nyt omistavat. Ja sitten meillä on nämä etuoikeutetut osakkeet, joita on ihmisille aivan häikeilemättömästi annettu. Kiitos. Sitten Mavridas yksi minuutti. Kiitos, rouva puhemies Tämä on oikein hyvä aloite, johon vetoomusvaliokunta on lähtenyt. Espanjasta ja Kreikasta on kuultu, mutta sama pätee tällaiseen EU-lainsäädäntöön ja toimettomuuteen Kyproksessa. Voidaan sanoa, että se on pieni jäsenvaltio, mutta se haitta, joka tästä on tullut Kyprokselle, on kyllä iso. Tosiasiassa meillä on ollut kohtuuttomia ehtoja sopimuksissa, asuntolainoissa myös. On selvää, että tuomioistuimen on todennut nämä epäreiluiksi nämä ehdot myös. Asunnon ostajia on houkuteltu ostamaan tiettyjä tuotteita näissä tapauksissa, ja se on johtanut suureen hätään jopa itsemurhiin Kyproksella. Täytyy olla tapa ratkaista tällaisia suuria pankkitoimintaongelmia EU-tasolla. Kiitos. Sitten Sebastian Saman yksi minuutti. Buona niit, gracias, señora presidenta. Kiitoksia puhemies. Joitain häiritsee tämä, mutta tämä on kuitenkin eurooppalainen asia. Täällä puhutaan nyt espanjalaisten pankkien väärinkäytöksistä, jotka ovat rikoneet lakia, mutta tämä on kuitenkin aivan eurooppalainen aihe. Puoli miljoonaa perhettä on häädetty ja elävät kurjuudessa. He ovat eurooppalaisia. 700 000, joita tämä skandaali koskee, ovat myöskin eurooppalaisia. Pankit, jotka noudattavat näitä törkeitä sääntöjä, ovat eurooppalaisia ja nämä 107 miljardia, joita on saatu pankkien pelastamiseksi, ne ovat eurooppalaisia varoja ja niiden avulla on pelastettu pankit ja meidän on täytynyt sitten noudattaa tätä kamottavaa säästöpolitiikkaa, joka köyhdyttää ihmisiä. Euroopassa. Euroopan lainsäädäntö tältä osin on laitonta, EUn tuomioistuin on näin todennut, ja siksi komission jäsen Euroopan on toimittava nopeasti. Sen täytyy välttää tällainen kosmeettinen parantelu. Espanjassa 80 prosenttia näistä uhreista on nyt edelleen samassa tilanteessa, ja jos Eurooppa ei toimi, niin silloin meidän ei, meillä ei kannata olla täällä parlamentissa. Sitten Brunsulika yksi minuutti. Merci beaucoup, madame la présidente. Euh, mesdames et messieurs. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Uskon, että kun vetomuksia on vastaanotettu parlamenttiin näin paljon, niin asuntolainojen kohtuuttomat ehdot ja riskisijoitukset Espanjassa ovat tärkeä ongelma, joten on ihan asianmukaista vaatia komissiota tutkimaan, onko ollut perusoikeuksien rikkomuksia ja Euroopan lainsäädännön rikkomista. Täytyy mennä selkeästi johtoasemaan ja ottaa tämä kuluttajasuoja-asia esille Espanjassa. 2008 jälkeen yli 700 000 ihmistä Espanjassa ovat osittain tai kokonaan menettäneet säästönsä ja melkein 400 000 on häädetty kodeistaan. Espanjan hallituksen pitäisi ryhtyä mahdollisimman nopeasti toimiin, jotta voidaan saada aikaan aloitteita, joilla voidaan estää tämä tulevaisuudessa. Kiitos. Monsieur Fernandez, une minute. Sitten Fernandez, yksi minuutti. Si. Muchas gracias. Kiitos puhemies. Ensiksi haluaisin yhtyä niihin onnittelun, jotka on suunnattu vetomusvaliokunnan puheenjohtajalle myös Soledad Cavesonille, joka on viime viikona kovasti tehnyt töitä, jotta tämä suullinen kysymys pystyttiin tänne tuomaan. Nämä skandaalit ovat koskettaneet maatamme. Niitä on ollut paljon erilaisia. Meillä on asuntolainaskandaaleja, siellä on ollut eh, eh, kohtuuttomia lausekeita ja toisaalta meillä on nyt näitä etuoikeutettuja osakkeita, joilla on huijattu nuoria ja vanhoja ihmisiä. Ja sitten meillä on pankkimaksut, jotka ovat olleet kaksinkertaisia. Niistä on puhuttu viime viikkoina. On tärkeää, että asiaa käsitellään. Tarvitaan uuden mahdollisuuden laki, jolla voidaan uudelleen järjestää kuluttajien lainoja, ei ainoastaan asuntolainoja, vaan muitakin ja siksi pyytäisin, että komissio ei enää käisi vuoropuhelua sellaisen hallituksen kanssa, joka haluaa ryhtyä toimiin, vaan pitää varmistaa se, että laki todellakin toteutuu. Sitten Polček, yksi minuutti. Kiitos, rouva puhemies. On harmi, että asiasta on keskusteltu usein pelkästään kansallisella tasolla. Muutavoimen puute, kuluttajan suoja ja prosessuaaliset takeet ovat aiheita, jotka ansaitsevat kyllä Euroopan tason käsittelyä. Itse asiassa tämä liittyy rahoitustietoihin. Ja ennen kaikkea ihmisten täytyy saada tietoa, eikä pitäisi tehdä välintuloa mikään lakinormeihin, mutta rahoitustiedot ovat avainasemassa. Komission pitäisi välttää sitä, että puututaan kansalliseen toimivaltuuteen. Se ei tuo muassa mitään hyvää. Kiitos, Haurakin. Puhemies, kiitoksia. Itse olen olin viisi vuotta sitten Espanjan hallituksessa ja voin kyllä tunnustaa, että lainsäädäntö Espanjassa asuntoraalikysymyksissä ei ole laillista. Voin kyllä myöntää tämän maton. Voin myöntää, että rahoitustuotteemme ovat olleet läpinäkymättömiä ja näin on ollut vuosikausia kaikkialla e- Espanjassa. Voin tunnustaa, että tuomioistuin sanoi, että lainsäädäntömme ei ole kohdallaan. Mutta nyt ei voida täällä puhua siitä, että minun hallitukseni neljä vuotta sen jälkeen, kun te olette olleet hallituksessa, sanotte, että tämä oli edellisten syytä pelkästään. Se on vain kiusallista kuunnella tällaista. Eli nyt täytyy tunnustaa tosiasiat ja sanoa, että lainsäädäntö oli huonoa, sitä pitää muuttaa. Siinä on ollut väärinkäytöksellisiä lausekkeita ja se on mahdollistanut sen, mitä nyt on tehty. Ja nyt kansanpuolue sitten katsoo edelleen, että kaikki on hyvin ja että he ovat tehneet kaiken hyvin. Se on häpeällistä. Monsieur Kiitos sitten Jakovčić, yksi minuutti. Merci, madame president. Propisujemo veličinu slova na konzervama koje imaju mesne proizvode. Propisujemo razne oznake Me määräämme rahoitusalalla erilaisia asioita, merkkejä ja tällaisia viitteitä, mutta samaan aikaan kun puhutaan pankkituotteista, niin tilannetta ei säädellä. Kroatiassa myös Espanjan Kreikan lisäksi. Asuntolainat frangeissa ovat tuhonneet kansalaisia. Ihan klassista pankkipetosta. Kaikki oli kirjoitettu pienellä tekstillä. Ei ollut sääntöjä tai sääntelyjä, mitä rahastoa pitäisi käyttää sopimuksessa. Mutta näiden tintuotteiden tuotteiden osalta kuitenkin oli sääntöjä. Tarvitsemme yleisemminkin selkeää lainsäädäntöä ja tällaiset pankkikäytännöt ja päätökset täytyy lopettaa. Ja lopuksi vielä Senra Rodriguez. Gracias, presidenta. Kiitos puhemies. Häätyön vastainen taistelu ja niiden ihmisten taistelu, joihin etuoikeutetut osakkeet iskeet ovat kohdistuneet. Tämä osoittaa, kuinka suuri tragedia on kohdannut satoja perheitä. Ihmiset ovat menettäneet asuntojaan ja menettävät yhä ja on valtava määrä perheitä, joilta pankit veivät kaikki heidän säästöönsä tai suuren osan niistä. Mutta tässä Espanjan hallitus oli kuitenkin mukana. Kaikki olemme voineet nähdä, että se on tukenut pankkeja ja sanonut, että oikeuksiaan vaativat ovat ongelmasta vastuussa. Ihmisiä on väkivaltaisesti häädetty ja poliisi on käynyt niiden ihmisten kimppuun, jotka osoittivat mieltään etutettuja osakkeita vastaan. Nyt tarvitaan oikeutta ja pyydämme, että Euroopan parlamentti ja komissio lopettaisi pankkien toiminnat. Nyt pitää lopettaa nämä säästötoimet. La parole est maintenant. Kiitoksia. Ja nyt sitten komission jäsen Jorova, olkaa hyvä. Madam President. Uh, Rouva puhemies, kuten aiemmin sanoin, niin EU-lainsäädäntö täytyy transponoida ja toimeenpanna tyydyttävällä tavalla niin, että tällä täyttää tarkoituksensa kuluttajien saamat tiedot su- lisäävät heidän suojaansa. Se on olennaista. Olen samaa mieltä sen kanssa, mitä herra Porchak sanoi, että ennaltaehkäisevät toimet ovat kovin tärkeitä. Ja niiden pitäisi olla joskus tehokkaampia. Mutta täytyy löytää hyvä yhdistelmä kaikkia toimia. Kuten sanoin aiemmin myös, niin analysoimme Espanjan viranomaisten vastauksia, jotka kesäkuussa saimme siviiliprosessia koskien ja myöskin asuntolainan toimeenpano soveltuvuutta lainsäädäntöön. Jos vastaus osoittautuu epätyydyttäväksi, niin viipämättä ryhdymme asianmukaisiin toimiin. Haluan vakuuttaa teille sitoumuksestani taata prosessuaaliset takeet kuluttajille. Aina kun kuluttajat ovat oikeuskäsittelyssä, niin heillä täytyy olla kaikki prosessuaaliset takeet, jotka EUn kuluttajallakin takaa ja myöskin tuomioistuimen oikeuskäytäntö takaa. Ja johtopäätöksenä jotkut teistä kysyitte säännöistä maksukyvyttömyydestä, niin vakuutan teille, että työstämme ehdotusta maksukyvyttömyyssäännöistä myös yksityisille henkilöille. Ja tätä uutta lainsäädäntöä olisimme ehdottamassa ensi vuonna. Kiitos.